Dear colleagues, if we are ready to... Niin, parhaat kollegat, jos olemme valmiit aloittamaan äänestyksen, niin tehdään sitten niin. Eli kollegat, ensinnäkin toivotan tervetulleeksi Ekonin varapuheenjohtajan Kualtieri eh, ei tänään päässyt paikalle. Hänellä on tapaaminen Italiassa. Joten äh, tervetuloa äh, Ekonin varapuheenjohtajalle ja tervetuloa kaikille Ekonin jäsenille. Mitä tulee tämän päivän äänestykseen, joka on siis 105 kolme työjärjestyksen mukainen äänestys komission delegoitu äh, säädös marraskuulta, jossa muutetaan 2016 1675 direktiiviä. Kyseessä on siis korkean riskin kolmansien maiden kysymys. Niin kuin tiedätte, tässä on tehty muutoksia ja vastalauseiden, poliittisten ryhmien vastalauseiden vuoksi täällä on koordinaattoreilta kuultu, että delegoitussäädös saatetaan täällä hylätä. Ja siksipä meillä on nyt tämä yhteiskokous ja äänestys. Meillä on pyydetty lisäkuukautta tarkastelullemme, eli että 24. tammikuuta 2017 tuo aika päättyy ja tänään äänestettävä teksti menee täysistuntoon tammikuun viikolle. Ja Aivan ensin me äänestämme tarkistuksista ja tämän jälkeen päätöslauselma esityksestä. Ja nyt äänestys alkaa. Yhteispuheenjohtajalla on ehkä joku lyhyt huomio ennen kuin jatkamme. Kiitoksia. Niin, ihan vain nopeasti haluan kiittää teitä Libe-puheenjohtajana. Ja muistutan ekojäsenille sen, että jatkamme kokoustamme kokoussalissa 1A tämän äänestyksen jälkeen. Okay, colleagues, so we can... No niin, kollegat, eli nyt voimme toimittaa äänestyksen. Aloitamme kappaleesta yksi. Äänestys on alkanut. Niin, tämä on siis täysin koneellinen äänestys. Kaikki äänestykset koneella. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Okay, colleagues, just... Kollegat, äh, keskeytetäänpä ihan pieneksi hetkeksi. Ekon on paikalla. Ennen kuin aloitamme siis, voisivatko kollegat, joilla ei... Kollegat, rauhoittukaapa nyt. Äh, jos teillä ei ole sähköistä äänestyskorttia mukana, niin ilmoitatteko meille kaksi, kolme... Michelle, eikö teilläkään ole korttianne? Äh, kolme jäsentä siis. Ja näiden kolmen kollegan, joilla ei sähköistä äänestyskorttia ole mukana, tulee sitten äänestää kättä nostamalla ja me kirjaamme ylös myös teidän äänenne. Kaikilla muilla kaikki kunnossa, joten voimme toimittaa äänestyksen. Otetaanpa tuo kappale yksi nyt uudelleen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kappale kaksi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kappale kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Johdanto-osa 1, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osa 2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten johdanto-osan viite kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan viite neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan viite neljä a uusi, eli tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan viite viisi Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. johdanto osa viite Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. johdanto osa viite a uusi. Tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. johdanto osa viite a uusi. Tarkistus 3. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Johdantason kappale A. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Johdantosan kappale AA uusi. Tarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Johdantoosan kappale AB, uusi tarkistus 5, äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. Sitten johdantoosan kappale B, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdantoosan kappale PA, uusi tarkistus 6, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Johdantos on kappale C. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdantos on kappale CA. Uusi tarkistus 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Johdantoosan kappale CP, uusi tarkistus 8, äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Johdantoosan kappale D, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdon tason kappale DA uusi. Tarkistus 9. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdon tason kappale E, tarkistus 10. Äänestys on alkanut. Ja päättynyt. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti. Äänestys on alkanut. Päättynyt. olette oikeassa. Mennään tuohon tarkistukseen 11. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. Tarkistus 13. Alkuperäisestä tekstistä ei tarvitse äänestää, joten tarkistus 13. Original. Olen pahoillani. Alkuperäisestä tekstistä tuleekin äänestää. Äänestys on alkanut. Johdan tuossa on kappale F. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Ja sitten tarkistus 13. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt äh, loppu äänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestämme tekstistä näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty äänin 47 puolesta 8 vastaan 25 tyhjää. So um... Kollegat, todella, niin kuin sanoin, 2017 tammikuussa käsittely. Kiitän Ekonin kollegoita, jotka tulivat kanssamme äänestämään. Libe-valiokunta jatkaa tässä salissa kohta omat äänestyksemme vuorossa, mutta lyhyt tekninen tauko ennen